Uusi YMP alkaa varmasti ensimmäinen tammikuuta 2015. Tästä meillä on jo päätös siirtymäkaudelle, mutta toivottavasti heinäkuuhun mennessä pääsemme myös taloussopuun. Tämä on kohta, josta meidän pitää päästä selvyyteen koskien suoria tukia ja muita asioita. Silvestris. Kiitos. No George tässä vei hieman sanat suusta, niin tämä kysymys on äärimmäisen tärkeä. Haluan kiittää Anne Jensen ja hänen pitämästään esityksestä. Ja kysymys, jota pohdimme, ei ole mitenkään helposti sivutettavissa. Vuonna 2014 meillä on YMP, joka on tavallaan vuodelle 2013, mutta siinä on selkeä leikkaus edelliseen, eikä tässä ole järkeä. Ei maatalouspolitiikka ole mikään pankkiautomaatti, josta saadaan varoja kaikkiin uusiin toimiin EU-ssa ja leikataan sitten sitä. Mielestäni on absurdia, että myös täysistuntokeskusteluissa puheenjohtaja yhdessä komission jäsen Cholosin kanssa näytettiin pitävän itsestäänselvyytenä sitä, että maatalousmäärärahoja pitäisi leikata. Eli joko Cholos taitaa tietää, että maatalouspolitiikassa on ilmaa, sieltä voi leikata, tai sitten on asioita, joista emme tiedä. Aina kun lähdetään ottamaan käyttöön uusia toimia, ja tähän tarvitaan uusia varoja, se otetaan aina maataloudesta. Esimerkiksi ulkosuhdehallinto on valtaisa korkeaedustaja avustava rakenne, johon kuuluu henkilöstöä, paljon, paljon sellaista, jolla on omat menonsa ne kustannuksensa, jotka otetaan maataloudesta. Mutta ei tämä tarkoita sitä, että maatalouden toimet vähenisivät. Toimet ovat samanlaisia kuin kymmenen vuotta sitten, mutta määrärahoja leikataan, vähennetään jatkuvasti uusien mm, toimien ja toisten alojen hyväksi. Mielestäni tämä ei ole järkevää. Ja pyytäisin todella meitä kiinnittämään tähän entistä enemmän huomiota. Eli kiinnittämään huomiota siihen, että vältettäisiin siltä, että maatalouspolitiikka ja menoja käytettäisiin tietynlaisena pankkiautomaattina. Ja samoin kuin George Lyon pyysi, pitäisi pohtia tällaista siirtymäkautta vähemmin rahoin. Vuonna 2000 2014 meillä on voimassa sama YMP kuin vuonna 2013, mutta rahoja on kuitenkin käytettävissä huomattavasti vähemmän. Tämä aiheuttaa suurta epävarmuutta viljelijöille Euroopassa, kun taas tarvittaisiin todellista varmuutta ja luottamusta alalle. Eli tässä tehdään todella nyt kaksinkertainen karhunpalvelus maatalousalalle. Kiitos Sergio. Jos muita puheenvuoroja ei ole, annan Puheenvuoron takaisin Anne Jensenille, sitten komissiolle ja sitten lopuksi Dancilalle. Anne. Uh, yes. Paljon kiitoksia. Tässä on kysymyksiä, joihin komission pitäisi vastata. Jos puhutaan varmuudesta ja epävarmuudesta, jos meillä ei ole sopimusta ja vastaan tulee 2013 katto, voidaan sanoa, että nämä yhteiset maksatukset ovat ainoa varma asia, koska ne tulevat viljelijöille. Siitä on varmuutta, mitä olemme nähneet budjettikurikeskusteluissa ja uus, uusin kattoihin liittyvässä keskustelussa, että, että epävarmuutta on. Herra Silvestris mainitsi, että ymp on jonkunlainen lypsylehmä ollut budjetissa tänä tänä Ja hän on ihan oikeassa. Kun monivuotinen rahoituskehys 2007-2013 laadittiin, Se tehtiin keskellä yötä niin, että ohjelmointikauden alussa oli liikaa rahaa ja sitten katto laski suhteessa tarpeisiin ja tämä tiedettiin. Valiokunnassa on tästä ollut keskustelujakin aikaisemmin, kun alettiin lähestyä budjettikuria, koska liikkumavara marginaali alkoi kaventua. Me olemme kyenneet käyttämään maatalouspolitiikkaan marginaalia muihin asioihin Galileoon, ulkopolitiikkaan, mutta näin ei uudella ohjelmakaudella tule käymään. Lähestymme tilannetta. Ja teidän tehtävänne on puolustaa kantaanne. Me lähestymme tilannetta, jossa maatalouteen varatut varat ovat aika tiukalla. Tämä täytyy tehdä selväksi. Täältä ei rahaa voi lypsää. Tarvitaan kokonaisuudessaan joustavuutta. Tai joustavuuden pitäisi merkitä, että se, mikä on jossain jäänyt käyttämättä, sitä voidaan muualla käyttää. Lähestytte tilannetta, jossa budjettikurikysymys on ratkaiseva. ja komission vastattavaa siihen, miten tilanteen kanssa menetellään. Mutta valiokuntanne on selkeästi ilmaistava oma kantansa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa myös sitä, että maksatuksiin täytyy olla riittävästi rahaa. Se on regivaliokunnalle myös tärkeä asia. Mutta maaseudun kehittämisen kannalta on myös tärkeää, että että maksetuksi riittää rahaa. Kiitän teitä esittämistä tänne näkökannoista. Mene eteenpäin. Ja komission on sitten kertominen, miten budjettikuri tapahtuu ja toteutuu. Koran. Kiitos vielä kerran, Esther de Lange on tullut paikalle. Hän on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani myös esittelijälle siitä, että tulin tänne liian myöhään. minulla ei ole mahdollisuuksia olla kahdessa paikassa yhtä aikaa, mutta minä halusin lisätä tähän muutaman kohtan, kohdan esittelijä on tietysti jo puhunut näistä pilottiprojekteista ja valmistelevista hankkeista ja tälle val- valiokunnalle varmaan on tärkeää, että me painostamme komissiota kyllä, kun mietimme tätä tarkkailukeskusta. Tämä tietysti on tärkeää. Me tarvitsemme lisää tietoa tästä järjestelmästä, joka on pitkälti keskittynyt maatilan hintaan ja sitten kauppojen hintaan eikä mitään, mitä siinä välissä sitten tapahtuu. Ja se on kuitenkin tärkeää, erityisesti jos ajattelen tuota eilistä keskustelua Barnierin kanssa, jossa puhuimme ö, epärehellisestä ö, käytännöstä tuossa elintarvikeketjussa ja erilaisista muutoksista, joita on tapahtunut tässä elintarvikeketjussa, joten meidän täytyy tästä aloittaa. Ja sitten tuo toinen asia, jonka haluaisin lisätä, on se, mitä jo viime, muutama vuosi sitten lisäsin, että me nostaisimme hivenen tälle elintarvike- ja eläinsuojeluvirastolle budjettia, varsinkin jos ajattelimme tuota naudan lihaa, ongelmaa ja kriisiä, niin me olemme havainneet kyllä monia muitakin ongelmia ja petoksia ruokakysymyksissä. Ympäristövaliokunta aikoo laatia tästä oman tekstinsä, koska nyt näyttää siltä, että meillä meille tulee jatkuvasti lisää ja lisää tällaisia ruokapetoksia ja me, niitä on joka tapauksessa liikaa, on se sitten rakenteellista tai ei, joten meidän täytyisi pyrkiä keskustelemaan siitä, miten voisimme pikuisen nostaa juuri tämän viraston budjettia, jotta todella voitaisiin lähteä toimistosta varsinaisille tarkistusmatkoille yrityksiin ja jäsenvaltioihin. Ja kun me pyritämme, pyrimme nyt saamaan tätä määrää kasvamaan viemällä sitä muilta virastoilta, niin meidän täytyy nyt pyrkiä tietysti toimimaan realistisesti tämän rahan suhteen. Mutta joka tapauksessa on ihan selvää, että tällaisia petoksia on jatkuvasti aina entistä enemmän ja se vahingoittaa raaka-ainealaa, vaikka se ei olekaan se syyllinen, koska nuo petokset usein tapahtuvat myöhemmin elintarvikeketjussa, joten nämä tärkeät asiat. Mutta vielä lisäisin, toivon, että nyt komissio todellakin haluaisi tätä rahaa, koska kun ehdotin tätä muutama vuosi sitten, niin komissio sanoi, että ei, ei, on ihan mukaan mukavaa ehdottaa tällaisia mm, rahan määrien kasvattamisia tietyille virastoille, mutta emme näin halua. Mutta tässä talossa ainakin vaikuttaa siltä, että pikemminkin kyse on siitä, että ei olla kiinnostuneita valvonnan lisäämisestä. Eli lainsäädäntö saa olla eurooppalaista, mutta valvonta sitten hoituu kansallisilla harteilla, harteilla joten e, tämä, e, tässä ei näytä sitten olemaan mitään merkitystä siitä, että me teemme tällaisia unionin lakeja, mutta niitä ei sitten valvota eu tasolla, joten me itse pilaamme ja romutamme koko järjestelmän, joten komission täytyy nyt suhtautua asiaan vakavammin kuin viisi vuotta sitten ja haluta myös nostaa tätä rahamäärää valvontaa varten. Bene, grazie. Kiitos Ester. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, nyt antaisin sitten vuoron maatalouspääosaston Kristina Boschmanille. Ja sitten lopuksi kuulemme Dancila. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Well, allow me perhaps... Uh... Kiitos puheenjohtaja. Jos sallitte, esitän muutaman teknisen kommentin budjettikurista. On aivan oikein, että komission lausuma YMPn uudistuksesta, joka perustui monivuotisen rahoituskehykseen, osoitti, että vuonna 2014 soveltaisin budjettikuria. Sitten totesin vielä, että siirtymäajan säännöt, joista parlamentti ja neuvosto sopivat viime vuonna liittyen suoriin tukiin, joita sovellettiin kalenterivuoteen 2013, on se, jota sovelletaan myös budjetti tilivuoteen 2014. Siitä keskustelemme. Budjettikurista ensi viikkoon mennessä, 31. maaliskuuta mennessä, komission pitää ehdottaa budjettikurin soveltamista teille ja neuvostolle vuodelle 2014 sen talousarvioon, joten se on tulossa ensi viikolla. Kuten sanoin, määräaika tähän on 31.3. Ja sitten 30. kesäkuuta mennessä neuvoston ja parlamentin pitää sopia sitten budjettikurin määrästä. Jos mitään ei tapahdu, silloin tästä sopii komissio. Komissio voi myös tehdä mukautusehdotuksia. korjaavalla kirjelmällä. Ja myös jossakin tapauksessa ensimmäinen syys, siis joulukuuta mennessä neuvosto voi tehdä mukautuksen yksin, koska tuon päivämäärä, josta aletaan maksaa suoria tukia. Joten jäsenvaltioiden ja viljelijöiden on tiedettävä budjettikurin taso tuohon mennessä. Joten budjettikurista on tulossa teksti ensi viikolla ja varmasti siitä keskustellaan myös täällä. Bene, se non ci sono... Kiitos. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, annan loppupuheenvuoron Dancilalle. Kuuntelin hyvin kiinnostuneena näitä kommentteja ja todellakin vaikuttaa siltä, että tarvitsemme entistä enemmän varmuutta. Kaikissa puheenvuoroissa kuitenkin heijastui se, että meidän täytyy erityisesti nyt olla varmoja siitä, että me emme tue budjetin leikkauksia missään tapauksessa. Meidän valiokuntamme täytyy puoltaa omia käsityksiään hyvin vahvasti ja erityisesti pitää kiinni maatalouspolitiikalle määritetyistä varoista myös vuoden 2014 jälkeen. Kiitoksia. George, chiesto la parola, prego, George. George Lyon on vielä Olkaa hyvä. Just, just a father. Lisäselvitys komissiolta haluttaisiin. Te puhutte ikään kuin budjettikurit tulisi toteutumaan tänä vuonna. Selittäisitkö Miten tämä käytännössä toimii? Onko se 2-3 prosenttia juustohöylää suorista maksatuksista äh, jaettuna jäsenvaltioiden kesken historiallisen allokaatiojärjestelmän mukaisesti, vai onko se sama kaikille maille? Onko se 3 prosenttia juustohöylällä kautta linjan? Voisitko selkeyttää, miten tämä toimii? Grazie Giorgio, ridò la parola alla Commissione. Kiitos George. Komissio voi vastata tähän. Kristiina. Kiitos puheenjohtaja. Komissio tekee suorien tukien asetuksen yhteydessä niin, että sovelletaan yhtä tasoa viljelijöille. Tämä ei ole jäsenvaltioille kohdistuva taso, vaan taso, jota jäsenvaltiot soveltavat viljelijöihin laskiessaan suoria maksuja. Tätä ehdotusta ei ole kuitenkaan vielä hyväksytty, vaan se on tulossa ainakin suunnitelmien mukaan ensi viikolla. prego The rate that will be set, does this apply? Niin, koskeeko tämä kaikkia maanviljelijöitä riippumatta koko koosta? Onko tässä kyse tuosta alle viidestä tuhannesta vai yli viidestä tuhannesta? Boschman. Komissio. The detail ehdotuksen yksityiskohdat paljastuvat ensi viikolla. Sen voin sanoa, että kun 2003 uudistusta toteutettiin komissio, teki julkilausuman, että se tämä 5000 euron raja toteutettaisiin budjettikurissa, sama on toteutettu modulaatiossa, ja voin kertoa, että suurien maksujen ehdotuksessa komission suunnalta komissio ehdotti 5000 euroa. Mutta yksityiskohdat tulevat sitten, kun komissio on hyväksynyt ehdotuksen. Hyvä. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, voimme päättää valiokuntamme kokouksen tähän. Muistuttaisin, että ensi viikolla 25. maaliskuuta kello 15 järjestämme seuraavan kokouksemme. Ja pyydän vielä, että koordinaattorit äh, jäävät tänne päättämään tämän aamuisen koordinaattoreiden kokouksen. Kiitos kaikille. Nähdään ensi viikolla. Valiokuntakokous päättyy tähän.